de deschiderea următoarei dezbateri. Mutta ennen kuin aloitamme seuraavan keskustelun, joka liittyy Syyrian tilanteeseen, olemme sopineet, että annamme puheenvuoron Rova Vara puheenjohtajalle ja korkealle EUn edus, ulkoasioiden edustajalle. Rova Mogherini saa siis puheenvuoron. Hän lyhyesti puhuu meille kahdesta asiasta ensinnäkin. Edistys, mitä tulee globaaleihin, tai siis YK Global Compactiin joka liittyy pakolaisiin, jolla voidaan tarjota laillista, laillisen maahanmuuton vaihtoehtoisten toiseksi rauhan näkymät Korean nimimaalla, ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat. Rova, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puhemies näistä YK globaaleista sopimuksista siirtolaisuus pakolaisasioihin liittyen aloittaisin hyvällä uutisella kerrankin. Tämä on EUn saavutus viime kuukausien ajalta. Viime joulukuussa olin täällä täysistunnossa ja me keskustelimme näistä Libyan keskuksista. Ja tässä teidän edessänne ja näiden kärsivien ihmisten edessä lupasin saada pois näistä pidätyskeskuksista 15 000 ihmistä muun muassa avustetun vapaaehtoisen paluun avulla ja maailman siirtolaisuusjärjestön tuen avulla. Ja nyt olemme saaneet aikaan sopimuksen Euroopan unionin, Afrikan unionin ja YK kesken. Tällaista sopimusta ei ole aiemmin ollut pakolais- ja siirtolaisuusasioissa. Tämä sopimus saatiin aikaan Abidjanissa huippukokouksessa ja tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana olemme pelastaneet ja vapauttaneet yli 16 000 ihmistä näiltä leireiltä Libyassa. Kahdessa kuukaudessa olemme saavuttaneet enemmän kuin edellisen vuoden aikana yhteensä ja viime vuonna jo tulokset olivat kymmenen kertaa paremmat kuin vuonna 2016. Nyt näissä pidätysleireissä on edelleen 4-5 tuhatta ihmistä. Se on edelleen liikaa ja jatkamme työtämme YK ja Afrikan unionin kanssa, jotta saamme nämä leirit tyhjennettyä. Olemme jo vapauttaneet 16 000 ihmistä sieltä ja varmasti pääsemme tähän tavoitteeseemme seuraavien parin kuukauden aikana enintään. Tämä on mahdollista vain yhdestä syystä, me olemme tehneet yhteistyötä, yhdistäneet voimamme ensinnäkin täällä Euroopassa ja toisekseen sitten afrikkalaisten kumppaneidemme ja ystäviemme kanssa ja myös globaalisti YK puitteissa. Halusin aloittaa tällä myönteisellä uutisella ja muistuttaa, että paljon töitä on vielä tehtävänä, mutta joskus ehkä unohdamme keskittyä niihin saavutuksiin, asioihin, joita on todella saatu aikaan äh, vaikka ne johdattavat meidät kohti uusia ratkaisuja. Tämä on vain yksi osanen tässä palapelissä, jota yritämme koota. Eli ihmisarvoisen paluun käsite, henkien pelastaminen ja ihmissalakuljettajien pidättäminen ja vastustaminen sekä maalla että merellä ja uuden ulkoisen investointirahaston avulla pyrimme myös luomaan työpaikkoja ja kasvua näillä alueilla, jotka ovat heikossa asemassa. Tämä haaste on suuri, olemme itsekin kokeneet sen, mutta Afrikkaa kohtaavat vielä suuremmat haasteet joka päivä. Kokemuksesta tiedämme, että kyllä tästäkin selvitään. mikä maa ei selviä yksin, mutta yhdessä voimme perustaa humaanin arvokkaan mekanismin ihmisten liikkumisen hallitsemiseen. Tarvitsemme solidaarisuutta, jaettua vastuutta monin, monenvälisyyttä ja sitoutumista. Näiden neljän asian ympärille olemme nyt rakentaneet yhteistä perustaa ja tämän tulisi olla myös, myös näiden pakolais- ja siirtolaisuussopimusten pohjana. Emme voi rakentaa muuria meidän ja muun maailman välille. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja ja olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että kaikki maat voivat hyötyä tiiviimmästä kansainvälisestä yhteistyöstä, olivatpa ne sitten lähtömaita, kauttakulkumaita tai näitä kohdemaita. Jotkut maat ovat kaikkia kolmea yhtä aikaa. Ne ovat samaan aikaan lähtö, kauttakulku ja näitä loppumaita. Neuvottelut ja muodolliset konsultaatiot tekstin puitteissa alkoivat viime kuussa ja minusta tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus todella edistää YK siirtolaisuusvisiota ja saada aikaan kansainvälinen ratkaisu. Me olemme oppineet läksymme ja olemme luoneet kansainvälisiä kumppanuuksia. Tarvitsemme järjestelmä, joka perustuu oikeuksille ja vastuulle ja monenväliselle ja kahdenväliselle vastuulle. Meillä on vastassamme rikollisjärjestöjä ja laitonta siirtolaisuutta, mutta meillä täytyy olla rohkeutta – investoida turvallisiin ja laillisiin kanaviin siirtolaisille. Tarvitsemme vahvaa YK-yhteistyötä siirtolaisuusjärjestön alaisuudessa. Ensimmäinen ja toinen neuvottelusessio New Yorkissa on nyt käyty läpi. Ja siellä oli aika suurta yksimielisyyttä maailman maiden kesken. Tässä on vielä paljon tehtävää, mutta voimme todella päästä yhteisymmärrykseen sen suhteen, miten humanisti siirtolaisuutta hoidetaan nyt ja pitkällä aikavälillä. Tämä pakolaissopimus, siitä Genevessä on aloitettu neuvottelut ja haluamme saada aikaan kestävän ratkaisun pakolaisille kaikkialla maailmassa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Euroopan unioni on ottanut johtajan roolin tässä prosessissa osittain niiden kumppanuuksien ansiosta, joita olemme tässä kehittäneet. Ja nyt joulukuussa tämän sopimuksen taakse tarvitaan vahvaa ja yhtenäistä Eurooppaa ja valittelen tässä sitä, että yksi jäsenvaltioistamme on vastikään tuonut julkikannan, joka ei ole linjassa muiden 27 jäsenvaltion kannan kanssa. Ja tässä meidän ja teidän panoksenne parlamenttina on tärkeä. Me emme voi saada aikaan hyvää kattavaa sopimusta miljoonien ihmisten tilanteen parantamiseksi ja Euroopan kansalaisten huolenaiheiden poistamiseksi ja jos emme toimi tässä yhdessä solidaarisesti. Kiitoksia puhemies. Otanko toisen asian tässä samaan, ää, äh, samaan syssyyn? No niin, siirrytään sitten Korean niemimaalle. Olemme jo vuosia ja kuukausia tehneet töitä Euroopan unionina, jotta pystymme ehkäisemään tällaisen kauhuskenaarion Korean niemimaalla. Ja meillä on nyt kokemusta näistä ydinaseneuvotteluista neuvotteluista jo vuosien ajalla. Talviolympialaisten jälkeen on kuultu kaukoidästä uutisia. Tilanne Korean niemimaalla voi muuttua mahdollisesta katastrofista monenvälisen diplomatian voiman näytöksi ja viisaan johtajuuden merkiksi. Ja haluaisin kiittää ja tunnustaa tässä nyt Äh, Etelä-Korean presidentin Muunin työn ja Pohjois-Korea viestitti Etelä-Korean suulla jokin aika sitten, että voisi aloittaa neuvottelut ja Pohjois-Korea lopettaisi ydinaseiden testaamisen näiden neuvotteluiden ajaksi. Ja jos nämä lausunnot nyt vahvistetaan, niin ne loisivat sellaiset olosuhteet, joissa voidaan neuvotella ratkaisuista huippukokous Moonin ja Kim Jong-unin välillä huhtikuussa. Siellä voitaisiin alkaa rakentaa tarvittavaa luottamusta ja parantaa Koreoiden välejä. Presidentti Trumpin mahdollinen valmius hyväksyä tämä huippukokouskutsu toukokuulle on myös mahdollinen elementti kohti tällaista diplomaattista läpimurtoa ja ratkaisua. Kansainvälinen yhteisö on tässä tärkeässä roolissa sen määrittämisessä, onnistutaanko tässä vai ei. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat valmiina tekemään osansa, aivan kuten olemme aiemminkin tehneet. Meillä on kriittisen tärkeä osuus Pohjois-Korea-asiassa nyt enemmän kuin koskaan. Me korostamme vuoropuhelua ja myös paineen luomista. Molempia tarvitaan. Jos haluamme riisua ydinaseet koko Korean niemimalta. Siihen tarvitaan rauhanomaista diplomatiaa. Euroopan unionin sanktiot Pohjois-Koreaa kohtaan ovat nyt kaikkein rankimmat, mitä EUlla on mitään valtiota vastaan maailmassa. Olemme itse asiassa hyväksyneet uusia autonomisia toimia ja haluamme myös kolmansilta mailta apua näiden päätöslauselmien toteuttamiseen ja piakkoin tulos on tulossa kampanja kolmansien maiden suuntaan, jotta saisimme lisää suoraa ja epäsuoraa painetta luotua Pohjois-Koreaa kohtaan. Olemme aina uskoneet, että nämä pakotteet ovat väline, jota voidaan käyttää, ne eivät ole tavoite sinänsä. Ja tavoitteena on aina pyrkiä avaamaan poliittista polkua kohti rauhanomaista diplomaattista ratkaisua Koreuden tilanteeseen ja siksi tuemme tätä korkean tason uutta diplomaattista aloitetta ja haluaisin vielä kerran tässä nostaa esiin Etelä-Korean presidentin ja hänen hallituksensa hyvän työn tässä asiassa. Ja olen onnellinen ja ylpeä voidessani sanoa, että ensi kuussa Brysselissä Korean, Etelä-Korean ulkoministeri, Koreuden ulkoministerit tulevat keskustelemaan kanssani siitä, miten EU voi tukea tätä työtä, aivan kuten olemme tehneet tässä viimeisten kuukausien ja vuosien aikana vieläkin tehokkaammin. Tavoitteenamme on täysi ydinaseriisunta Korean niemimaalla niin, että se voidaan myös todistaa. Tämä on saavutettavissa, jos kaikki toimimme tässä määrätietoisesti samalla tavalla, jota olemme osoittaneet tässä vuosien aikana. Kiitos. Kiitos. Nyt